esityslistallamme herra Danellisin mietintö Sininen kasvu EUn meritalouden, merenkulkualan ja matkailualan kestävän kasvun edistäminen on tässä aiheena. Ensin antaisin puheenvuoron neljäksi minuutiksi esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitoksia komission jäsen. Tämä suuri velkakriisi jota EU:ssa eletään. Ja kun on katsonut, miten se on pahentanut työttömyyttä, niin se liittyy siihen, että EUn kilpailukyky on heikentynyt. On siis kiireellistä, että EU löytää uusia kasvun alueita. Merialue ja meren resurssit avaavat uusia näkymiä jotka ovat huomattavia, mutta kuitenkin realistisia. Meidän on mahdollista kehittää synergiaa eri alojen välille. Ja kyse ei ole pelkästään rannikkoalueista nyt 28 jäsenvaltiossa. On vesiviljelyä, sinistä energiaa, bioteknologiaa, merellä harjoitettava mineraalien etsintä ja telakkatoiminta. Kaikki nämä alat ovat sellaisia, että siellä voidaan hyödyntää tätä sinistä kasvua. Ja siitä on sitten vaikutuksia työllisyyteen ja vuoteen 2020 mennessä pitäisi tälle alalle kehittyä 7 miljoonaa uutta työpaikkaa. Kansallisten ja alueellisten viranomaisten pitäisi nyt aktivoitua ja luoda uusia infrastruktuurihankkeita ja hyvien käytänteiden vaihtoa ja rahoitusjärjestelyitä, joita tarvitaan. Jos me todellakin haluamme, että tältä alalta saadaan enemmän hyötyä Euroopan taloudelle, niin meidän pitäisi koordinoida toimia Euroopan tasolla. Meidän on yhdistettävä kaikkea politiikkaa ja meillä pitää myöskin olla uudenlaista politiikkaa, mikäli sellaista tarvitaan. Alueyhteisöiden on tehtävä yhteistyötä kyseisten alojen kanssa. Ja nyt, kun menoja EU:ssa on leikattu, on tärkeää, että esimerkiksi infrastruktuurien alalla, siellähän tarvitaan huomattavaa rahoitusta, niin on tärkeää, että me pystymme löytämään tavan toteuttamaan näitä infrastruktuurihankkeita. Meidän täytyy siis löytää rahoitusta näille hankkeille, jotta infrastruktuureita voidaan viedä eteenpäin. Ja tällä tavalla ei tietenkään saa haitata meriympäristöä, eikä pidä aliarvioida sinisen kasvun merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ihminen on merestä aina hakenut parempaa tulevaisuutta ja tervehdynyt komission jäsentä ja kiitän tämän sinisen kasvun aloitteesta häntä ja pyytäisin, että jatkamme tätä hanketta ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, joiden avulla olen voinut työstää tätä aihetta. Navesh. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Patranoves. Kiitoksia hyvä puhemies. Kiitokset komissiolle, esittelijälle, varjoesittelijöille heidän panoksestansa niin, että voidaan saada matkailuun ja turismin kautta, samoin kuin merialueiden järjestelyn kautta lisää kasvua. Tässä on otettu huomioon niin laivanrakennusala kuin työllisyyskin ja teknologinen kehitys. Tässä kaikessa on kysymys mietinnössä on kysymys siitä, että tässä vaarannetaan yksi meidän mahdollisesta rikkaudestamme. Riittävästi tässä ei oteta huomioon tiettyjä asioita. Tässä täytyisi ennen kaikkea ottaa huomioon myös metalliaineiden säästö parantaa kierrättävyyttä ja tällä tavalla luoda kestävää kehitystä. Euroopan unioni on rahoittanut erilaisia hankkeita yli kolmella miljoonalla eurolla. Tämä on aivan loistava mahdollisuus saada nyt tieteellistä tietoa, uskottavaa, vahvaa tieteellistä tietoa kaivostoiminnastakin tällä alalla. Meillä on sosiaalinen velvollisuus suojella meidän planeettamme rikkauksia ja luoda paremmat edellytykset kestävälle kehitykselle. Madame. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lupkiela. Kiitoksia kovasti puhemies. Arvon komissaari, onnittelen esittelijää tästä yksityiskohtaisesta perusteellisesta mietinnöstä jossa puhutaan meripolitiikasta. Haluan todeta, että sinistä kasvua ei saada aikaan, jos ei taustalla ole sellaista merikulttuuria, jolla on avainasema. Tämä on sellainen prosessi, jota joka käsittää useita instituutioita mukaan luettuna koulutussektorin. Kuitenkaan oppiaineissa ei ole sellaisia asioita, jotka liittyvät Ähm, meriaiheisiin. Merikoulut, opistot eivät ole, merenkäyntiopistot eivät ole kovinkaan vetovoimaisia. Äh, ylipäänsäkään merenkulkuuraa ei pidetä vetovoimaisena. Meillä tulisi olla selkeä strategia ja integroitu politiikka, nimenomaan meripolitiikka tulisi ottaa mukaan erilaiset instituutiot. Tarvitsemme myös harmonisoidun lainsäädäntöpuitteiston. Muussa tapauksessa tämä politiikka tulee epäonnistumaan. Ja haluaisin vielä mainita sen, että meidän täytyy palata takaisin Mustanmeren strategiaan ja sen tulevaisuuteen. Sekin on tärkeä kiitos. Kiitoksia, hyvä kollega Rova Meissner. Puhemies, vuoteen 2050 maapallo on 9 miljardia ihmistä. Manner ei riitä, tarvitsemme merta vielä enemmän. Eurooppa on ollut kauas katsoinen ja me olemme kehittäneet integroidun meripolitiikan ja merta tutkitaan yhä enemmän. Me haluamme käyttää merta ja haluamme myös, että se kestää vielä pitkään. Siksi meillä on tämä integroitu meripolitiikka. Tänään puhumme sinisestä kasvusta. Se on 2020 strategian meripilari. Sillä pyritään kasvuun Esimerkiksi sinisen bioteknologian kautta 10 prosenttia on vasta käytetty myös mineraaliraaka-aineet ja totta kai myös vesiviljely, koska ihmiset haluavat syödä kalaa. Meidän täytyy kehittää hyvin paljon enemmän, me olemme oikealla tiellä ja haluan kiittää esittelijää hänen mietinnöstään ja myös Rova Damanakia. Ja, herzlichen Dank. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi Herra Grisogellos. Kiitos puhemies. Toivoisimme, että meriympäristöä kehitetään edelleen, mutta ympäristö ylipäätään pitää ottaa huomioon. On tärkeää, muistaa, että myös työllisyys riippuu meriympäristön merestä, mutta samalla on suojeltava meriluonnon varoja. Tarvitsemme sellaista meripolitiikkaa, joka käyttää meren rikkauksia järkevällä tavalla, mutta samalla luoden uusia työpaikkoja niin, että nuoret, jotka ovat opiskelleet, löytävät alalta töitä. Tarvitsemme myös toimenpiteitä, jotta sininen talous hyödyttää taloutta, ympäristöä ja työ, työllisyyttä. Kiitos puhemies. Tulen Toskaanasta, sille meri on hyvin tärkeä alueena ja tiedän mitä ongelmia ja potentiaalia tähän alaan liittyy palveludirektiivin voi liittyä monenlaisia ongelmia perheille ja pienille yrittäjille, jotka osaltaan yritystoiminnan kautta tuovat vaurautta merelle ja rannikkoalueelle. Italia on hyvin kyvykäs tässä asiassa ja me pelkäämme, että tässä matkailu ja muu kärsivät.

Minäkin halusin tässä onnitella esittelijää ja korostaa kahta erityisen tärkeää aspektia, jotka halusin ottaa esiin. Ensinnäkin ongelma, joka liittyy kestävään ja tasapainoiseen kasvuun, on se, että saadaan aikaan integraatiota rannikon ja sisämaan välillä. Usein rannikkoalueita käytetään hyväksi väärällä tavalla, resursseja käytetään hyväksi ja usein poljetaan kulttuuriarvoja, kun taas muutaman kilometrin päässä sisämaassa on alueita, joiden äh, asukkaat voisivat pieninkin, pientenkin toimien kautta todella hyötyä alueen oikeanlaisesta käytöstä. Sitten vesiviljely, sen halusin ottaa vielä esiin. Se määritellään kestäväksi ja kuten kaikki tietävät, vesiviljelyn, rehun käyttö ja muut aiheuttavat ekosysteemille haittaa. Esimerkiksi typpipitoiset tuotteet ovat tällaisia. Kiitoksia. Ja sitten komission jäsen Rouva Tamanaki lopuksi. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää Rova Danielista ja myös varjoesittelijöitä ja valiokuntien jäseniä. Viittaan tässä kuljetusvaliokuntaan, aluekehitysvaliokuntaan ja kalastusvaliokuntaan. Niistä on tullut hyvä mietintö ja olen todella tyytyväinen, että kaikki tässä puhuneet ovat tunnistaneet sen faktan, että tämä mietintö ja meidän, meidän sinisen kasvun aloitteemme katsoo eteenpäin ehdotuksin yhdenmukaisessa kehyksessä. Haluaisin myös sanoa kuinka tärkeää on, että tässä mietinnössä tuodaan esille nämä viisi avainaluetta, jotka komissiokin tuonut esille, jotka antavat paljon mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja soveltaa innovaatioita. Ja nämä viisi aluetta ovat sininen energia, vesiviljely, meri- ja rannikkomatkailu, merten mineraalivanojen hyödyntäminen ja sininen bioteknologia. Ja tämä yleisenä kommenttina. Sitten hieman yksityiskohtaisempiin. Ensinnäkin meri, merikuljetus. Sillä alalla on ollut vaikeuksia, kuten esittelijä ja muut ovat tuoneet esille. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että on, on monta mahdollisuutta helpottaa tämän alan kestävää kasvua, esimerkiksi kasvuhuonekaasujen alentaminen – hallinnon kaventaminen, byrokratian vähentäminen, innovaatioiden edistäminen. Eli tässä on vielä varaa parantaa. Mitä sitten tulee meri- ja rannikkomatkailuun, niin olen yhtä mieltä siitä, että suurimpana haasteena on se, että voimme varmistaa sen, että että työvoimalla on riittävästi pätevyyttä. Komissio tulee julkaisemaan tiedonannon meri- ja rannikkomatkailusta vielä ennen tämän vuoden päättymistä. Lopuksi siitä, kuinka tärkeää on tämä laaja-alainen kestävyys. Olen samaa mieltä kuin edellä puhuneet siitä, että tällaista kestävyyttä tarvitaan, jotta toimet saadaan täytäntöön pantua. Olen samaa mieltä siitä, että tämä ympäristöulottuvuus pitää saada kaikkeen sinisen kasvun strategiaan mukaan. Meidän täytyy varjella luonnonympäristöä, jotta voisimme hyötyä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Me emme saa tuhota ympärivää luontoa, niin kuin on jo monissa kohdin tapahtunut. Tästä syystä tarvitaan tutkimusta ja myös mineraalivarojen hyödyntämismahdollisuuksista. Näitä, näitä neuvotellaan tällä hetkellä eurooppalaisen puiteohjelman puitteissa. Ja uskomme, että tämä tutkimusohjelma mineraalivarojen hyödyntämisestä käynnistyy syksyllä. Emme voi kieltää sitä, että meidän täytyy nyt hieman kiirehtiä myös kierrätysponnistuksiamme, mutta siitä huolimatta me emme koskaan pysty raaka-aineita tuottamaan niin paljon kuin mitä teollisuus niitä tarvitsee. Me ehdotamme sitä, että tutkimme kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja. Mineraalien hyödyntäminen voi luoda uusia työpaikkoja, mutta myös uusia sivuyrityksiä teknologian alalla. Ja se myös takaa mm, raaka-aineiden saannin. Luonnollisesti on yksi asia, josta en ole samaa mieltä esittelen kanssa, koska ehtona on se, että tämä kasvava ala, sektori ja kaikki alatkin kuuluvat osana laajempaa kestävyysponnistustamme, joka tarkoittaa konkreettisemmin sanottuna sitä, että meidän pitää varmistaa se, että jos joku ihmisen tekemä kone koskee merenpohjaa, riippumatta kenelle tämä merenpohja kuuluu, niin ympäristönormeja pitää noudattaa tiukasti ja tätä me komissiossa aiomme vaatia ja näin me toivomme tapahtuvan. Haluaisin uudelleen vielä kiittää esittelijää ja kaikki edellä puhuneita e, edustajia tuestanne tämän aloitteen osalta. Kiitos. Me kiitämme teitä. Tämä asia on loppuun käsitelty ja äänestys tapahtuu huomenna kello 12. Me siirrymme, siirrymme sitten seuraavan esityslistan kohtaan Rova Toijan mietintö osuuskuntien panoksesta kriisin voittamisessa. Esittelijä, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies.